kuluttua, parinkymmenen minuutin kuluttua. Nyt se viimeinen esityslistalla. Kyse on Pohjois-Koreasta. Ensimmäisenä puheenvuorot saavat esittää tekstinaatiot edustaja Skrelek. absolute breach of the rules what you are doing and I... ymmärrän kyllä säännöt Äh, mutta 751 jäsenestä paikalla tänä iltapäivänä on 45 henkilöä, joten äh, arvoisa puhemies, äh, voisitteko valaista minulle, miksi me, jotka näemme vaivaa ja olemme täällä paikan päällä, emme saa puheenvuoroa puhujalistan ulkopuolisessa vuorossa, ja jos ette Eh, näitä puheenvuoroja myynnä, myönnä, niin eikö olisi kuitenkin ollut kollegiaalisen kohteliasta kertoa meille ennalta, jos näitä puheenvuoroja ette aio myöntää, eli että minkä periaatteen mukaan toimitte? E, itse asiassa minä olen yksi harvoja varapuhemiehiä, joka pyrkii takaamaan oikeuden puhua kaikille. Ei teidän kannata valittaa. Te olette itse puhunut täällä lukuisista asioista, mikäli olen erehtynyt, enkä huomannut nimeni listana, niin pyydän anteeksi. En mistään pahasta tahdostani niin jättänyt teitä huomaamatta. Älkääkö kuvitelko, että minä olen millään tavalla pahan tahtoinen. Pyydän anteeksi. Nyt saan kyllä puheenvuoron edustaja Skrlek. Gospodin Skrlec, gospodine zastupniče, gospodine predsjedniče. Kiitoksia puhemies. Hyvä puhemies, saisinko huomionne? Edustaja Sklek ei ole paikalla. Okay, thank you very much indeed for this very important information. Kiitos tästä erittäin tärkeästä tiedosta. Hän on siis poissa paikaltaan. Sitten tapauksessa Isabella Adinolfi, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minäkin äh, itse asiassa korvaan täällä äh, poliittisen ryhmäni äh, edustajan sana ydinase saa minut kyllä todella hermostumaan, kun sen kuulen. Meidän täytyy tuomita nuo kun kuudennen päivän tapahtumat ja Mehän Euroopassa äh, haluamme äh, pyrkiä vähentämään aseita ja vain omin toimin voimme olla uskottavampia. Viimeisimpien tietojenhan mukaan Yhdysvallat aikoo nyt ottaa käyttöön ydinaseiden modernisointiohjelman. Tämä tulee koskemaan myös Italiaa, eli 700 ydinpommia tullaan korvaamaan. Kyse on uuden sukupolven ydinpommeista, jotka voivat kaiken muun lisäksi aiheuttaa vielä maa-alaista tuhoa. Joten on kyllä aivan oikein, että Euroopan unioni tuomitsee Pohjois-Korean toimet, mutta myös kumppanien, jotka tällaista tekevät Yhdysvallat etunenässä. Kiitos. Diva. Seuraavaksi Edustaja Nirj Deva, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, minä puhun nyt Korean Niemimaan valtuuskunnan puheenjohtajana. Ja hyvin raskain mielin tänä iltapäivänä puhuu siitä, mitä Pohjois-Koreassa tapahtui. Olen niin järkyttynyt ja surullinen, kun kuulin, että Pohjois-Korea teki ydinkokeen. Euroopan unioni ja valtuuskuntani ovat tehneet kuitenkin kovasti töitä, äärimmäisen kovasti töitä viimeisen vuoden aikana, jotta saisimme normalisoitua suhteet Pohjois- ja Etelä-Korean välillä. Molemmat osapuolet meille puhuivat rauhansopimuksen laatimista. Sellaistahan ei ole, kuten tiedätte, Pohjoisen ja Etelän välillä. Tietyllä tavalla 63 vuotta sitten allekirjoitettu tulitauko on ainut sopimus minun käsittääkseni tulitauko on tauko sodasta eikä mikään rauhansopimus. Minä olen Kiinan, yhdistyneen kuningaskunnan Venäjän tuella, ykon tuella ollut laatimassa rauhansopimusta ja me halusimme, että yhteydet ovat auki yhä pohjoisen ja etelän välillä – vaikka Pohjois-Korea pelaa hyvin vaarallista peliä. Vaikka tämä peli ei hyödytä heitä itseään eikä myöskään maailman rauhaa, eikä mitään taloudellisia rakenteita saada tuettua ydinaseita rakentelemalla, kun ihmiset näkevät nälkää ja maa on kaikkein vähiten kehittyneitä. Meidän täytyy kuitenkin pitää siis ovi auki ja näin aion toimia. Kiitos herra Deva. Sopiko teille, että Rova Karabini esittää teille kysymyksen sinisen kortin nojalla? Hyvä, kiitoksia. Rova Grabiini, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte, domnule... Kiitoksia, puhemies. Edustaja Deva, te tiedätte, että mehän vierailemme Koreassa yhdessä saman valtuuskunnan matkalla. Te pyritte auttamaan kahden Korean välisissä liennytyksissä. Uskotteko te, että me Euroopan unionina voimme millään tavalla vaikuttaa kumpaankaan Koreaan sovinnon aikaansaamiseksi. Puhuin et- Etelä-Korean sovintaministerin kanssa, eikä heillä tuntunut olevan kovinkaan johdonmukaista ohjelmaa tässä suhteessa. Kiitoksia edustaja Grappini tästä kysymyksestä. Jos tarkastelette kaikkia vuoropuhelun osapuolia tässä kysymyksessä, me olemme ainoat, tässä puhun Euroopan unionista siis, ainoat, joilla ei ole omaa asetta terotettavana tai omaa tietynlaista päämäärä. Me haluamme rauhan. Siinä kaikki. Me haluamme sovittelun. Me ymmärrämme Kiinan, Japanin, Etelä- ja Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain tilanteen. Ja jos kaikki tämän ymmärtäisivät, saisimme aikaan edistystä. Eli meillä on nyt ainutlaatuinen rooli. Kiitos. Äh, Deputy Christian Kiitoksia. Christian Dan Preda seuraavaksi. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Keskustelu Pohjois-Koreasta on äärimmäisen tärkeä monestakin syystä. Ensinnäkin hiljattaiset ydinkokeet on tuomittu, kokeet, jotka Pohjois-Korea teki. Tässä loukattiin kaikkia YK turvaneuvoston peruslausumia. Ja tämä on myöskin vakava uhka koko Korean nimenomaan turvallisuudelle ja rauhanomaisuudelle. Korealainen ehdokas on myöskin Saarov-palkinnon saajien joukossa. Hän koko ikänsä taistelut pois Koreassa ihmisoikeuksien puolesta valitettavaa kyllä. Virallisesti häntä ei nimitetty, koska tu- Saarov-palkinnon saisi, koska hän saa riittävästi tukea. Pohjois-Korean ihmisoikeustilanne on järkyttävä. Saarov-palkinnon antaminen ei ollut mahdollista keskustelua täytyy kuitenkin jatkaa ihmisoikeuskysymyksistä ja kansalaisyhteiskunta täytyy saada paremmin mukaan. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja pyytää, että jotka, mikä te haluatte auttaa Etelä-Koreaa, tu, tukekaa tätä pyrkimystä tänä vuonna. Pohjois-Korea Pohjois-Koreasta ei voitu virallisesti nimittää Saara Parkinon saajaksi. Kyse on totaalisesta maasta toimintajärjestelmästä. Palkon on annettu erinäisille henkilöille. Nyt pitäisi se vihdoinkin antaa henkilöille, jotka tästä pois Korean ihmisoikeuksien puolesta. Tämä olisi vahva signaali tuolle maalle. Ja ulkopolitiikassa tuon maan ihmisoikeuksien pitäisi olla prioriteettina. Rova Mogherini, häntä on kerrottu seuraamaan maan tilannetta lähe, läheisesti tuossa päätösasemassa. Ja Pohjois-Korea täytyy saattaa esityslistalle koska pessimismi vallitsee muutoin, eikä kuvitellakaan, että maan tilannetta voitaisiin muuttaa millään tavalla. Meidän täytyy jatkuvasti seurata maan tilannetta ja varmistaa, että hallitus ryhtyy toimiin. Mikäli hallitus ei tähän ryhdy, silloin kansainvälisen yhteisön täytyy siihen sitä painostaa. Vain tällä tavalla saadaan kestävää eristystä aikaan. Jos tämä seuraavaksi Olkaa hyvä. Kiitos puhemies komission jäsen. Nämä vetypommikokeet Pohjois-Koreassa ovat täysin tuomittavia, koska ne uhkaavat Korean niemimaan vakautta. Ja tällaista tulee, tällainen toiminta tulee estää aivan ehdottomasti ja näitä provokaatioita tulee ennaltaehkäistä kuuden osapuolen neuvotteluissa. Lisäksi tietenkin ää, ihmisoikeustilanne ää, maassa on äärimmäisen vaikea ja rikokset ihmiskuntaa vastaan ovat myös tapahtuneet maassa nämä tekijät tulee saattaa oikeuden eteen. Rankaisemattomuutta ei voida hyväksyä. Lisäksi pakotteiden on oltava entistä osuvampia. Myös Kiinan hallitusta tulisi painostaa käyttämään omaa vaikutusvaltaansa poliittisesti ja taloudellisesti, jotta Korean tilanne ei tule entistä pahemmaksi. Myös pakolaisia tulisi hyväksyä Pohjois-Koreasta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Helmut Scholz. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, parhaat kollegat. Maailmassa on erilaisia konflikteja ja kehityskulkuja, eh, jotka kyllä nostavat esiin kysymyksen siitä, miten kansainvälinen yhteisö ei saa aikaan ratkaisuja. Korean niemimaa on yksi esimerkki tästä. Ongelman juuret tiedetään, ja rituaalit tunnetaan sekä toimintamallit. Tämä jatkuvaa E, e, edistyä ja, ja peruuttaa, edistyä ja peruuttaa malli. Mm, on aivan ilmeistä, että nyt piakkoin ollaan jo kyllä tultu kuilun partaalle. Sota ei koskaan ole ollut todellinen vaihtoehto, mutta retoriikassa tätäkin uhkaa on käytetty ja tämä on tilanne nyt tänäkin päivänä. Nämä viimeisimmät Pohjois-Korean ASE testit, äh, kaikkien mielestä epävakauttavat tilannetta, mutta kukaan ei silti tee mitään. Myös 2094 2013 päätöslauselmassaan YK öö, äh, käyttää vain tyhjiä sanoja. Mietin, että onko Pohjois-Korean järjestelmä niin vanhentunut, että se kaatuu omaan mahdottomuutensa, mutta ei näin kyllä ole. Piakkoin maa tulee olemaan omavarainen elintarvikkeiden suhteen, eli taloudelliset pakotteet eivät ole toimineet. Katsotaanpa, pian varmaan iPhoneiemme sovellukset tulevatkin Pohjois-Koreasta. Maassa ei voi puhua edessä ihmisoikeuksista eikä demokratiasta. Ähm, työnteko äh, on mahdollista, mutta ei minkäänlainen yhteiskunnallinen järjestäytyminen. Mutta jos me emme tarjoa poliittisia ratkaisumahdollisuuksia omissa teksteissämme, mitä ne ei tule tapahtumaan, meidän tulisi kehitellä sellaisia suuntaviivoja, mm, jotka toteuttaisivat todellisen uuden EU-strategian niin, että Korean niemimaan ongelmat saataisiin ratkaistua. Kiitoksia. Edustaja ja Pantseeri, yksi minuutti, olkaa hyvä. Presidente, noi condanniamo... Kiitoksia puhemies. Me tuomitsemme tiukasti 6. tammikuuta tapahtuneen ydinkokeen, jonka Pohjois-Korea teki ja vetoamme Pohjois-Korean hallitukseen, jotta se vahvistaisi aseiden leviämistä koskevan sopimuksen, jonka se on vuonna 2003 allekirjoittanut. Sanktioita pitäisi kasvattaa, YK turvallisuusneuvoston pitäisi niin tehdä. Ihmisoikeustilanne on maassa hyvin huolestuttava maa ei salli minkäänlaista oppositiota. Kaikki joutuvat palvelevaan valtiota ja järjestetään oikeudenkäyntejä valtioon kohdistuvista rikoksista. Pohjois-Korean pitäisi joutua kansainvälisen tuomioistuimeen vastaamaan näistä teoista. Kuoleman rangaistus pitäisi myöskin poistaa Pohjois-Koreasta ja maan kansalaiset, heidän pitäisi saada matkustaa vapaasti, koska maassa on ruoasta pulaa. Me vetoamme sen puolesta, että YK jatkaisi ihmis humanitaarista tukiohjelmaansa maalle. Kiitoksia. Kiitos sitten kansanpuolen ryhmän nimessä puhuu Rova Mihaila Soitrova. Olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puhemies. Herra varapuhemies. Hyvät kollegat, pohjois tilanne on äärimmäisen vakava. Vierailin maassa henkilökohtaisesti kymmenen vuotta sitten Tsekin parlamentin valtuuskunnan mukana. Silloin näin, kuinka autoteräinen hallinto sortaa omaa kansansa ja sulkee ovet ulkomaailmalta. YK on 2014 y- yleislausuman mukaisesti, mikä ei muuttunut kymmenessä vuodessa. Ihmiset edelleenkin kärsivät maassa, heillä on riittävästi ruokaa, samaan aikaan hallitus kehittää ihmis ydinasetta. Lisäksi he valko- pakoilee omia kansalaisiaan asevarastelu jatkuu ja ihmisoikeuksia poljetaan. Tämä on erittäin ikävää, koska pohjois on äärimmäisen kaunis maa ja sen on valtavan paljon potentiaalia ja sen kansalaisen paljon potentiaalia. Siitä voisi helposti kehittyä uusi Etelä-Korea. Etelä-Korea ei koskaan ole luopunut, luopunut toivosta saada sovinto. Herra Scholz, ratkaisu ei ole Pohjois-Korean käsissä, tai Etelä-Korean käsissä pikemminkin, se on autoritaarisen Pohjois-Korean hallituksen käsissä. Parlamentti tarkalleen seuraa, mitä Pohjois-Koreassa tapahtuu, ja se ymmärtää tilanteen oikein hyvin. Se tuntee sen oikein hyvin. me sanotaan, että komission pitäisi käyttää asiantuntemustaan hyväksi, kun se luo tulevia strategioita Etelä-Koreaa varten. Etelä-Korealla on valtavasti myöskin vientikapasiteettia, joka on vielä hyödyntämättä. Niin kauan kuin Pohjois-Korean rajat ovat suljettuina, meidän on vaikea toimia. Asendi ryhmän nimissä seuraavan puheenvuoron esittää edustaja Kristea. Olkaa hyvä. kiitoksia, hyvä varapuhemies. Koska ydinaseiden kemiallisten, biologisten ja muiden vastaavien aseiden leviäminen on kielletty kansainvälisen sopimuksiin. Tuomitsen jyrkästi vetupommi kokeen 6. tammikuuta. Pohjois-Korea rikkoi sillä YK päätöslauselmien ja aseiden levityksen vastaista kieltoa. Kaikki ballistiset kokeet ja toimet pitäisi päättää, kuten myöskin ydinohjelma maassa. Samaan aikaan Pohjois-Korean viranomaisten pitäisi kantaa se vastuu, jonka ovat ottaneet ja antaa humanitaaristen toimijoiden ja järjestöjen toimia ja antaa humanitaaristen tarkastajien pääsyn alueelleen. Meidän pitäisi pyrkiä tukemaan humanitaarisia apuohjelmia Pohjois-Koreaan. Pitäisi sallia se, että kaikki kansalaiset saavat elintarvikkeita ja muuta apua. Kiitos. Kiitoksia paljon. Olen pahoillani, mutta joudun nyt päättämään istunnon tähän kahdeksi minuutiksi. I'm sorry. Pyydän anteeksi tätä keskeytymistä. Nyt EC-ryhmän nimissä edustaa Demesmaakkar, olkaa hyvä. Thank you, uh, I hope... Kiitos puhemies. Toivon, että voitte hyvin. Uh, kaksi viikkoa sitten Pohjois-Korea toden totta pyyhki lattiaa kansainvälisillä sopimilla, sopimuksilla. Kun ajatellaan Kim Jong-umia, niin hänen maansa Pohjois-Korea on surullisuuden ilmentymä. Kansa on orjan on, on täysin orjuutettuna, poliittiset vastustajat kidutetaan kuoliaksi, ihmisiä nälkiinnytetään, pannaan pakkotyöhön, brutalius on järkyttävää. Tämä vetypommikoe tuomittiin tällä kertaa myös kumppaninaapurimaassa Kiinassa ja Venäjässä, jotka itse, Venäjällä, jotka itse asiassa aika tekopyhiä ovat tuomitessaan Pohjois-Korean vastaavista teosta kuin mihin itse syyllistyvät. Sadat tuhannet ihmiset näkevät nälkää, sadat tuhannet lapset ovat vailla mitään tulevaisuutta. Meidän on sitouduttava auttamaan heitä. Kiitos. Sitten Dita Charantsova, olkaa hyvä. Uh, in fact, no. Olen kiitoksia puhemies. Pohjois-Korea on itse asiassa kiireellinen aihe, joka ei koskaan pääty. Joka kuukausi saamme tietoja siitä, että jälleen kerran joku on vangittu tai hallituksen korkea-arvoisia henkilöitä teloitettu. Ja yhä useampi ja useampi Pohjois-Korean kansalainen kuolee tarpeettomasti nälkään, jotta sotilaskoneistoa voitaisiin pitää yllä. On täysin vähättelyä todeta, että Pohjois-Korea on kafkamainen valtio. Kaksi viikkoa sitten he tekivät kokeen vetypommilla ja olen käsittänyt, että he ovat parantaneet krapulan tällä viikolla. On täysin hyödytöntä vedota pohjois ja pyytää tuota hallintoa tekemään yhtään mitään. Siksi vetoisinkin Kiinaan, jotta se päättäisi tukeansa tälle hallinnolle. Kiina tukee Pohjois-Korean hallintoa, joka haaskaa luonnon resursseja – loukkaa arvoja. Nyt kylmän sodan päivät ovat kuitenkin ohi. Vain yhtenäinen Korea voi lopultakin tarjota koillis-Aasiaan vakautta ja rauhaa. Kiitos. Kiitoksia FDD-ryhmän nimissä Donald Arnott. Niin kuin suuri osa toteaa. Pohjois-Korea ei ole demokraattinen, eikä se toimi kansalaisten puolesta. Kommunismi Pohjois-Koreassa ja kaikki muutkin, jotka ovat kokeneet kommunismia, on mätä ja korruptoitunut ytimien myöten. Siellä telotaan ihminen joka neljäs tunti. Siellä kasvataan enemmän huumeita kuin ruokaa. Siellä on, ollaan järkyttävän julmia toisin ajattelijoita kohtaan. Ikävä kyllä. Vain parisen kuukautta sitten brittiparlamentissa Kyvän puolen varjokansleri siterasi pientä punaista kirjaa, Maon kirjaa. Maon aikana kymmeniä miljoonia ihmisiä, oman maan kansalaisia tapettiin. Meidän pitäisi kaikkien olla häpeissämme siksi, että brittiparlamentissa tällaista julmuutta voidaan siterata. Meidän täytyy taistella tuota ideologiaa kaikissa muodoissaan, koska juuri tällaisesta ajattelusta syntyvät ääriliikkeet, kuten ISIS. Nikola. Kiitos Nikola B. Olkaa hyvä. Paragraf 3 de votre proposition de résolution commune, vous affirmez... Kohdassa kolme päätöslauselmassa toteatte, että haluatte diplomaattisen ratkaisun Pyongyangin tilanteeseen. Seuraavassa kohdassa kuitenkin vaaditte uusia sanktioita Pohjois-Korealle, joka, joka muutenkin jo on täysin eristetty muusta maailmasta. En tule mitään sympatiaa tuota diktatuuria ja kammottavaa hallintoa kohtaan, mutta en usko, että uudet sanktiot auttavat, koska ne saattavat vain heikentää tilannetta. Meidän täytyy tunnustaa valtava, valtava, valtava kyllä, että länsimaiden tekopyhyys ja valheet ovat antaneet uskottavaa propagandaa Pohjois-Korealle mukaan luetan hallinnon kaataminen Persianlahden sodan yhteydessä. Se vain johti kammottavan kaaukseen ja selvisi muullekin Lähi-Itään. Rova Mogherini on pyrkinyt harjoittamaan diplomaattisia toimia tilanteen ratkaisemiseksi, mutta usein EU toimillaan aiheuttaa enemmän konflikteja ja kaosta kuin mitä se pystyy ratkaisemaan. Pois Korean suhteen pitäisi löytää ratkaisu todellisiin ongelmiin, jotka riepovat tuota maata. Merci. Acum, deputat, Kiitoksia. Edustaja Frunzulitsa seuraavana. Also, dziękuję, panie president. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin ilmaista vahvan tukeni tälle päätöslauselmalle, joka jyrkästi tuomitsee Pohjois-Korean vetypommikokeen 6. tammikuuta 2016. Jälleen kerran ydinasekoe, jonka tämä maa teki. Jälleen kerran me olemme tilanteessa, jossa sen toimi uhkaa alueellista ja maailmanlaajuista rauhaa vakavasti. Tämä vetypommikoe loukkaa YK turvallisuusneuvoston päätöksiä, palestisen aseiden ohjelmaa ja myöskin uhkaa aseiden leviämisen asesulkusopimusta. Pohjois-Korea on yhä enemmän ja enemmän joukko tuhe, tuhoaseita rakennellessaan köyhdyttänyt kansansa. Meidän pitää siis tätä ydinasiasiaa Pohjois-Koreassa ja sen seurauksia seurata läheisesti. Tuen YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa ja vetoan sen puolesta, että Pohjois-Korea ryhtyisi tuottavaan vuoropuheluun kansainvälisen yhteisön kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten menettelymän puhujalista. Pospisil, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minä tuin tätä päätöslausumaesitystä. Täällähän on jo useaan otteeseen mainittu, että Pohjois-Korean ihmisoikeusongelmat ovat vakavimpia koko maailmassa. Kyse on diktatuurista. Sadat tuhannet ihmiset äh, kärsivät äh, nälästä, kärsivät keskitysleireillä. Valitettavasti maa ei viime, viime aikoina ole käynyt mitään kansainvälistä vuoropuhelua. On erittäin hyvä, että tänään hyväksymme tämän tekstin. Yksi asia. Tärkeää tässä on se, että pyydämme Kiinaa auttamaan meitä painostamaan Pohjois-Koreaa. Se on, Kiinahan on ainut maa, jolla on minkäänlaista yhteyttä yhteyttä Pohjois-Korean johtoon ja Kiina voisi olla aivan avainasemassa Pohjois-Korean muutoksen suhteen, jotta edes perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin. Grazie, Nicola Caputo. Kiitoksia puhemies. Pohjois-Korea on edelleenkin yksi eristetyimpiä maita maailmassa tammikuussa se teki tämän provosoivan vety, pommi kokeen esimerkiksi. On aivan liian helppoa kuitenkin yksinkertaistavan todeta, että hiljattaiset tapahtumat ja Pohjois-Korean asenne ovat tässä vaaraksi. Tällä kertaa Pohjois-Korea teki kolmannen ydinkokeensa. Ja tämä johti sitten siihen, että tästä langitettiin uusia sanktioita. Pohjois-Korean pitäisi lopettaa toimet, jotka provosoivat muita. Sen pitää välittömästi lopettaa manerten välisiä ohjuksia ja ydinohjuksia koskeva ohjelma. Lisäksi kaikki kansalliset, kansainväliset velvoitteet täytyy asettaa kunnian maan toimesta. Heidän pitäisi myöskin vaatia Kiinaa harjoittamaan vaikutusvaltaansa Korean suhteen, koska muuten tilanne saattaa heikentyä entisestäänkin. Meidän täytyy pyrkiä rauhan ja vakauteen koko Korean nimimaalla. Mario Pinto edustaja Maria Pinto. Kiitos puhemies. Pohjois-Korea voi olla vain yksi lopullinen ratkaisu, ratkaisu joka löydetään äh, monenvälisen järjestelmän kautta. Ei kyse voi olla vain Euroopan unionista ja Yhdysvalloista myös tarvitaan paitsi Japania, Etelä-Korea, kaikantaa myönteisen panoksen tilanteen ratkaisemiseksi. Erityisesti avaimet ovat tässä Kiina ja Venäjän käsissä. Aiemminhan ne ovat olleet Pohjois-Korean merkittäviä liittolaisia. Jos nyt jätetään Kiina ja Venäjää huomiotta, ongelmaa ei saada ratkaistua. Päinvastoin tilanne saattaa kiristyä entistä pahemmaksi. Pohjois-Korean aseongelmaa ei ratkaista retoriikalla, tarvitaan konkreettisia toimia. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Stetina. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin korostaa sitä, että Pohjois- Koreassa ihmisoikeusrikkomuksia harjoittaa kommunistinen hallinto. Kommunistinen hallinto, joka ei uhkaa vain Korean niemimaata, vaan koko maailman turvallisuutta ja tulevaisuutta Euroopan mukaan lukien. Haluaisin muistuttaa teitä, hyvät naiset herrat, siitä, että kommunistit pyrkivät uuteen maailmanlaajuiseen liittoon Bohemiassa ja Moraviassa – esimerkiksi nousee uuden kommunistisen liikkeen johtoa. He pyrkivät jonkinlaisen internationaalin luomaan uudelleen. Sen vahva liittolainen on Pohjois-Korean kommunistinen puolue, joka usein tulee Prahaan vierailemaan. Kiitoksia paljon. Rados, edustaja Rados, seuraavana olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puhemies, komission jäsen. Pohjois-Korea on maa, joka on allekirjoittanut suurimman osan kansainvälisiä sopimuksia, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin ja usein se myöskin saarnaa ihmisoikeuksista muille. Se ei kuitenkaan kunnioittaa turvaneuvoston päätöslauselmia kansainvälisen oikeuden kunnioittamatta jättäminen ei tässä tilanteessa auta. Auttaisi paljonkin, mikäli Kiina käyttäisi vaikutusvaltaansa hyväksi pois korean suhteen, koska se on myöskin Kiinan etujen mukaista. Ainoa toden ratkaisu on koordinoitu kansainvälinen toiminta. Sellaista ei tällä hetkellä ei ole kuitenkaan vielä, koska naapurin maiden on vaikea päästä sopuun asiasta. Tästä huolimatta minä tuin tätä päätöslauselmaa ja vetoisinkin Euroopan parlamenttiin ja komission, jotta ne läisesti seuraisivat ja valvoisivat Pohjois-Korean ihmisoikeustilannetta ja sen pyrkimyksiä uhata koko maailman vakautta. Edustaja Kristian Morvain seuraavana. Kiitos puhemies. Toivon, että toivutte ja voitte paremmin mahdollisimman pian. Kun nyt puhutaan näistä keskusteluista, niin se, että Euroopan parlamentti vetoaa kansainväliseen yhteisöön toimien, toimiin ryhtymiseksi, jotta kommunistidiktaattorin rankaisemattomuus murrettaisiin ja kommunistidiktaattori joutuisi vastuuseen teoistaan, niin muistanko oikein komission jäsen, että on Euroopan unionissakin koko joukko entisiä kommunistimaita, joiden neuvotteluissa tai sen jälkeen ei koskaan puhuttu siitä, että entiset Eh, diktaattorit ja johtajat, jotka olivat tehneet vakavia rikoksia, olisi saatettu oikeuden eteen. Muistanko oikein vai muistanko väärin? Vai onko tässä jälleen kerran kaksinaismoralismi kukassaan? Urmas Paet. Kiitoksia sitten Urmas Paet seuraavana. Ja tänään teitä. No põhimõtteliselt me võiks... Kiitoksia puhemies. Periaatteessa me voisimme keskustella ihmisoikeustapauksista Pohjois- Koreassa joka ikinen täysistuntoviikko. Tämä osoittaa sen, että ongelma on erittäin monimutkainen luonnollisesti pohjois asukkaille, mutta nyt on merkkejä siitä, että Pohjois-Korean aiheuttama uhka on yhä suurempi ja suurempi ympäröiville maille myös. Voimme ottaa oppia historiasta. Olemme jättäneet huomiotta monet ongelmat, jotka oltaisiin voitu pysäyttää, jos olisimme toimineet mahdollisimman nopeasti. Pohjois-Korea on nyt tämän tyyppinen tilanne. Me puhumme niistä maista, jotka voisivat harjoittaa painostusta maata kohtaan, nimittäin Kiinasta ja Venäjästä. Euroopan unioni ja muut maailmanmaat saisivat myöskin ottaa menneisyyden virheistä oppia. Me emme saa antaa tilanteen pahentua entuudestaan, sillä tulokset voivat vielä pahempia, jos teemme näin. Kiitoksia paljon. Komission puolesta nyt saa puheenvuoron komission jäsen Neven Mimicha. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Euroopan unioni tarkastelee erittäin huolestuneena mm, Pohjois-Korean kansan tasavallan ihmisoikeusrikkomuksia. YK tutkimuskomitea vuoden 2014 alussa ne raportoi tilanteesta. Nyt tarvitaan kiireellisiä, järjestelmällisiä, rakenteellisia uudistuksia koko maahan. Tämä on moraalisesti ja laillisesti välttämätöntä, mutta myös käytännössä tarpeellista. Tilanne tällaisenaan johtaa vieläkin pahempaan, hyvin pitkäaikaiseen alueelliseen epävakauteen. Jotkut tämän YK tarkastuskomitean mm, löydöksistä ovat vaatineet suosituksissaan muutosta ja YK turvallisuuskomitean tulisi viedä Pohjois-Korean tilanne kansainväliseen ihmisoikeustuomioistuimeen Euroopan unioni tulee ähm, pitämään tilannetta silmällä yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa. Työmme YKssa on tästä selkeä todiste. Euroopan unionin tavoite ei ole saada aikaan äh, otsikoita siitä, että tuomitsemme tilanteen. Ei, vaan me haluamme muutosta tilanteeseen. Eurooppa, se on tärkeintä. Euroopan unioni on jo rahoittanut elintarvike- tai ruokahuolto, vesi ja terveydenhoito tukea maahan niin, että kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevat, kuten laitoksissa elävät lapset, ikääntyneet ihmiset sekä viljelijäväestön edustajat saisivat kipeästi tarvitsemansa apua. EU on valmis tekemään enemmänkin, mutta vain siinä tapauksessa, että Pohjois-Korea ryhtyy parantamaan ihmisoikeuspuutteitaan nopeasti ja tehokkaasti. Jos Pohjois-Korea lähtee kunnioittamaan ihmisoikeuksia yhteistyössä YK-mekanismien kanssa, niin sitten se voi parantaa tilannetta muutenkin, muun muassa ymmärtäen, että ydinaseilla ei ratkea yhtään mikään. Kaksi viikkoa sitten 6. tammikuuta tehty ydinkoe osoittaa, että vielä ei olla oikealla polulla ja yhteistyömahdollisuutemme tästä syystä ovat erittäin rajoittuneet. Pohjois-Koreaan on keskityttävä kipeästi kansalaisten kaipaamiin ihmisoikeusparannuksiin. Tilannetta on vakautettava eikä päinvastoin äh, heikennettävä kaikkien tilannetta näillä vaarallisilla kokeilla. Kiitos. Kiitoksia komission jäsenelle. Olen saanut seitsemän päätöslauselmaa esitystä.